Verehrte Kollegin, verehrte Kollegen, einen schönen guten... Hyvää huomenta kaikille. Kokous on alkanut. Ensimmäisen esityslista kohtanamme on keskustelu EUn ja Serbian välisestä sopimuksesta. Olemme saaneet Kacinilta suosituksen. EUn ja Serbian väliseksi vakautus- ja assosiaatiosopimukseksi. Meillä on myöskin neuvoston ja komission julkilausuma tästä samasta aiheesta. Kokacin esittelijänä saa ensimmäisen puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Dankeschön Silvana. Spoštovani gospod komisar, spoštovano belgijsko predsedstvo, spoštovano... Kiitos hyvä komission jäsen, hyvä puheenjohtajamaan edustaja, hyvät kollegat. Tämä vakaus- ja assosiaatiosopimus eh, EUn ja Serbian välillä allekirjoitettiin vuonna 2008 ja väliaikainen sopimus on ollut voimassa vuodesta 2010 lähtien. Neuvottelut käynnistettiin syyskuussa 2008, jolloin Serbian hallitus oli valmis ratifioimaan sopimuksen. Nyt me olemme saaneet puitteet poliittiselle ja taloudelliselle yhteistyölle ja ennen sopimuksen ratifiointia Serbian integraatioprosessia ei voitu viedä eteenpäin. Tämä ei ole ollut parlamentin esityslistalla pitkään aikaan, koska neuvotteluprosessi keskeytettiin sen takia, että Haakin tuomioistuimen kanssa yhteistyö ei Serbian kanssa sujunut. Nyt haluaisin pyytää muita toimimaan samalla tavalla kuin EU, eli että neuvotteluja jatketaan ja kun näin on tehty, niin me voimme lähettää vahvan tukiviestin Serbialle. Tämä ei kuitenkaan ole vielä tämän ratifiointiprosessin päätepiste. Tämä päätöslauselma, josta äänestetään huomenna, siitä täytyy löytyä myöskin tuen viesti Serbialle sen pitkällä tiellä EUn integraatiossa. Serbia on ollut pitkään eristyksissä, sillä on edessään monia haasteita Viimeisen kahden vuoden aikana olemme olleet todistamassa tilanteen politisoitumista Serbiassa. Serbialaisten täytyy osoittaa sitoutumisensa eurooppalaisille arvoille. Heidän täytyy osoittaa, että he voivat viedä päätökseen nämä uudistukset. Ja positiivisia edistysaskeleita on otettu. Serbia on valmis kompromissiin, se on valmis löytämään ratkaisun Kosovo-kysymykseen. YKssa vuonna 2010 tästä keskusteltiin ja me olimme tästä tyytyväisiä. Serbiassa on myöskin poistettu asevelvollisuus ja nuorilla serbialaisilla on nyt paremmat mahdollisuudet saada koulutusta ja korkeampaa koulutusta. Serbia on myöskin mennyt eteenpäin sen painostuksen alaisena, joka juontaa juurensa siihen, että kaksi rikollista, Ratko Mladic, on edelleen vapaana. Ja me olemme iloisia siitä, että Serbian johtajat ovat valmiita yhteistyöhön. Me pyydämmekin viranomaisilta ja pääsyyttäjältä Haagista, pääsyyttäjä Haagista on sanonut, että on edelleen olemassa tietty kuilu tämän poliittisen tahdon ja otettujen edistysaskeleiden välillä, joten nyt on koittanut aika Serbialle ottaa uusi askel eteenpäin. Serbia ei saa ehdokasmaan statusta ennen kuin se pystyy osoittamaan, että se tekee täysin yhteistyötä Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa. Aivan erityisesti mitä tulee rikollisten karkottamiseen. Myöskin suhteissa Länsi-Balkanilla on tapahtunut muutoksia. Tämä on hyvin näkyvillä esimerkiksi Kroatian ja Serbian välillä ja on otettu askeleita pysyvään sovintoon alueella. Mutta edessä on uusia haasteita ja Serbian täytyy osoittaa rakentavaa asennetta suhteessaan Kosovoon. Tämä on täysin välttämätöntä koko tämän alueen kannalta, jotta koko tämä alue pääsee eteenpäin. Sama pätee myös siihen tapaan, jolla Serbia käsittelee Bosnia-Herzegovinaa. Kaikki tämä on välttämätöntä, jotta neuvottelut Euroopan unionin kanssa menevät eteenpäin. Kiitokset. On suuri ilo ja kunnia olla taas täällä Euroopan parlamentissa uudessa roolissani. Niin Unkarin puheenjohtajuutta edustamassa ja neuvostoa siis. Jäsenet toivottavasti eh, huomioitte minut aikaisempana jäsenenä ja uskotte, että puheenjohtajuudestamme tulee eh, parlamenttiystävällinen. Odotan hyvää yhteistyötä tulevina kuukausina kanssanne. Ja nyt siirryn puhumaan äidinkieltäni, jos sallitte. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo ja kunnia voida osallistua tähän keskusteluun, jonka jälkeen parlamentti äänestää vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta Serbian tasavallan ja Euroopan yhteisön välillä. Haluan hyödyntää tilaisuutta ja kiittää esittelijä Kokacinia siitä, että hän on laatinut erittäin hyvän mietinnön tästä aiheesta. Ja otan myös ilolla vastaan Serbian ja unionin välisen edistymisen tässä asiassa. Serbia on voinut hyötyä uusista integraationäkymistä ja Serbia on todellakin tehnyt paljon, sillä on saatu paljon edistystä aikaan viime aikoina. Vakautus- ja assosiaatiosopimus on tärkeä askel eteenpäin yhdistymisen tiellä. Ja se myöskin osoittaa, että yhteisön ja Serbian välillä on jo vahva yhteys tietenkin tässä on kyse myöskin uudenlaisesta poliittisesta keskustelusta, uudenlaisesta vapaasta kaupasta ja myöskin kahdenvälisistä talousyhteyksistä. Ja tietenkin tämän sopimuksen tarkoituksena on tuoda taloudellista etua Serbialle. Ja tietenkin tämä vie eteenpäin myös kaikkia niitä uudistuksia, jotka auttavat Serbian taloutta ja yhteiskuntaa. Ja tietenkin tällä saadaan aikaan se, että Serbiassa tulee täysi Äh, markkinatalousmaa. No, jotta unioni ja Terpia voisivat jatkossa toimia tiiviimmin yhteistyössä, tämä sopimus on välttämätön. Ja lopuksi, ei kaikkein vähäisimpänä, mutta kuitenkin tämä vahvistaa laillista kauppaa ja myöskin ympäristöasioita. 14.6.2010 neuvosto aloitti tämän prosessin ja 11 jäsenmaata, joiden joukossa Unkarikin on, ratifioi tämän sopimuksen omassa parlamentissaan. Ja me uskomme ja luotamme siihen, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ratifioivat tämän sopimuksen. Neuvosto ottaisi ilolla vastaan sen, että vakautus- ja assosiaatiosopimus saataisiin päätökseen 2011 vuoden loppuun mennessä tai ainakin niin, että se astuisi voimaan 2012 vuoden alkupuolella. Tämä johtaisi siihen, että Serbia liitettäisiin tiiviimmin yhteen Euroopan unionin kanssa ja näin voidaan edistää Serbian liittymistä Euroopan unionin mahdollisesti myöhemmin. Ja lisäksi tämä myöskin vauhdittaa sitä, mitä ulkoasian valiokunta onkin jo tehnyt 12. joulukuussa 2010. 2009 Serbia esitti jäsenhakemuksensa ja siksi on pyydetty lausuntoa tästä aiheesta ja uskon, että tällainen lausunto saadaankin aikaan 2011 vuoden aikana. Serbia on siis vauhdilla hakemassa EUn jäsenyyttä. Se tuo paljon etuja Serbialle ja on selvää, että tietenkin täytyy vielä tehdä perustavanlaatuisia uudistuksia esimerkiksi äh, oikeudessa, hallinnossa, korruptiota, korruption vastaisessa taistelussa ja myöskin taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan samoin yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Kuten Katsinin mietinnöstä käy ilmi, niin nämä edellä mainitsemani aiheet löytyvät siitä. Haluan, olla, haluan ilmaista tyytyväisyyteni niihin. Haluan myöskin muistuttaa teitä siitä, että viime vuonna Serbia otti historiallisia askelia ö, rauhanomaisessa toiminnassa naapurimaidensa kanssa. Ja kesällä 2010 Euroopan unioni myöskin otetaan kantaa ja on selvää, että YK päätöslauselma saatiin myöskin aikaan. Ja neuvosto todellakin haluaa tukea kaikkia Catherine Ashtonin toimia tässä yhteydessä. Tämä vuoropuhelu antaa mahdollisuuden Kosovolle ja Serbialle lähestyä enemmän Euroopan unionia. Ja sitten lopuksi olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin täytyy säilyttää uskottavuus Serbialle sen suhteen, että se voi jonain päivänä liittyä Euroopan unioniin. Ja jos me onnistumme Unkarin puheenjohtajakauden aikana päättämään nämä keskustelut Serbian kanssa, äh, niin se on tietenkin hyvä asia ja äh, tämä osoittaa myöskin muille Balkanin maille, että niillä on jonain päivänä mahdollisuus tulla Euroopan unionin jäseniksi. Äh, tämä voisi on erittäin tärkeä Serbialle, se tuo mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia. Haluan todella osoittaa tyytyväisyyteni Serbialle, sen edistykselle ja toivon, että Serbia senä päivänä tulee Euroopan unionin jäsen. Herzlichen Dank. Lämpimät kiitokset. Ja nyt komission edustaja, komission jäsen Fyyle, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja Arvon parlamentin jäsenet. On suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään käymässä keskustelua EUn ja Serbian välistä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta. Haluan myös ilmaista kiitokseni esittelijälle Jelko Katsinille. Hän on näin nyt osallistunut tähän integraatioprosessiin. Vakautus- ja assosiaatiosopimus on suuri askel eteenpäin Serbiassa, kun se lähentyy Euroopan unionia. Ja sopimuksen päätavoitteenahan on mahdollistaa parempi integraatio ja mahdollistaa uudistukset, joilla valmistetaan jäsenyysmahdollisuutta. Tämä on virstan pylväs ja se rohkaisee Serbiaa, kun se on nyt pyrkinyt sovitteluun alueellisestikin. Vakautus- ja assosiaatiosopimus muodostaa ymmärrettävät institutionaaliset puitteet. Siinä esitetään komiteoita ja neuvostoa uutta puitteistoa poliittiselle vuoropuhelulle ja ala-valiokuntia, jotka laajasti kattavat tärkeimmät poliittiset alueet, jotka EUlle tärkeitä ovat. Ja selvää on myöskin, että se perustaa elimen n e ja Serbian parlamentin välillä tällaisen parlamentaarisen valiokunnan. Ja vähitellen pyritään vapaakauppa-alueeseen ja myöskin Serbian integraation EUn sisämarkkinoihin. Tämä tuo taloudellista hyötyä sekä EUlle kuin myöskin Serbialle. Ilman muuta pyritään tehostamaan investointeja ja mahdollistamaan suorat investoinnit. Ja siitä tulee tärkeä tekijä, kun Serbian talous pyritään saada kasvusuuntaan ja saadaan, pyritään saamaan aikaan toimiva markkinatalous maassa. Myöskin hyödyt EUlle ovat tärkeitä. Serbian markkinat avautuvat EU-viennille aikaisemmin tarifit olivat korkeat ja ne pyritään nopeasti purkamaan poikkeuksena tietyt äärimmäisen herkät maataloustuotteet. Ja vähitellen pyritään näin ollen Serbia integroimaan sisämarkkinoihin ja ehdot mm, investoijia ajatellen tulevat selkeämmiksi ja yksinkertaisemmiksi. Valtion tukimääräykset ovat samalla linjoilla eu vastaavien kanssa ja tekijäoikeuskysymyksissä myöskin vähitellen päästään EU-standardien tasolle ja vähitellen julkisten hankintojen markkinat Serbiassa avataan myöskin EU-tarjoajille. Tärkeät läheiset siteet EU-hun tuovat mukanaan monia hyötyjä erityisesti kun näin yhteistyö mahdollistuu myöskin oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla ja ympäristökysymyksissä, liikennekysymyksissä, tulkki, tullikysymyksissä, jos näistä muutaman haluaa mainita. Ja näin Euroopan unionin toiminnasta tulee uskottavampaa ja tehokkaampaa myös Kaakkois-Euroopassa. Ja on myöskin mainitsemisen arvoista, että Serbia myöskin väliaikaissopimuksen täytäntöönpano on jo ryhtynyt. Alun perin on ajateltu, että se vuoden 2010 helmikuussa astuisi voimaan, mutta heti allekirjoituksen jälkeen maa päätti jo vuoden 2008 jälkeen sen täytäntöönpanna. Näin Serbia osoitti, että se on todellakin sitoutunut taloudelliseen integraatioon ja ö, tulokset ovatkin olleet hyviä kun neuvosto 14.6.2010 päätti lanseerata ratifiointiprosessin sopimusta varten. Yhdeksän jäsenmaata ilmoittivat ratifioinnista ja kaksi muuta ovat mahdollistaneet hyväksynnän parlamentissa. Euroopan parlamentin tämän päivän äänestys toivottavasti tuo näin lisäpotkua tähän hankkeeseen. Kiitos yksimielisestä tuesta eri ryhmien välillä. Ja toivottavasti näin ratifikaatioprosessi muissakin jäsenmaissa saadaan nopeasti hoidettua. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Lopuksi vielä toteaisin, että päätöslauselma luonnoksessa on myöskin tämän päiväisen kokouksen valmisteluasiakirjassa. Todetaan se, kuinka kiitollinen voin olla esittelijälle Jelko Katsinille päätöslauselma on viesti tuesta eh, Serbialle, kun pyritään parantamaan Serbian ja EUn välisiä suhteita ja myöskin odotuksia siinä esitetään, kun puhutaan tärkeimmistä haasteista, jotta jäsenyys mahdollistuisi. Ja tämä on varsin ajankohtainen asia, kun puhutaan eh, Serbian liittymismietinnön eh, valmistelusta. Kävin viime marraskuussa Belgradissa ja esitin pääministerille ja varapääministerille kyselyn, kyselykaavakkeen. Serbian viranomaiset nyt juuri tekevät komasti töitä vastatakseen tähän kyselyyn ja kun loppuun mennessä todennäköisesti vastaus tullaan saamaan. 30.12. maan hallitus sopii toimintasuunnitelmasta, joka seuraa komission edistymisraporttia. Ja komissio käy tarkkaan läpi vastaukset kysymyskaavakkeeseen ja myöskin ne toimet, joita aiotaan esittää, jotta saadaan päätökseen menettelyt ja jotta sitten tämän vuoden loppupuoliskolla asiassa edetään enemmänkin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, niin kuin Unkarin kollegat totesivat, vuosi 2011 on varsin tärkeä Serbialle. Siinä on paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Tie on nyt auki ja tavoitteet ovat tiedossa. Nyt sitten Serbian tulee lähteä tätä tietä kulkemaan, jotta kriteerit täyttyvät ja jotta se jossain vaiheessa on valmis käymään neuvotteluita liittymisestä EU-hun. Ja yhteisellä tuella uskon, että Serbia tulee tekemään oikeat eurooppalaiset valinnat ja tulee edistymään tässä integraatiotoimessaan. Ja tästä tulee hyvä positiivinen viesti koko aluetta ajatellen. Nimenomaan kun nyt tarvitaan selkeät eurooppalaiset eh, näkymät, jotta voidaan mahdollistaa hyvä kehitys Länsi-Balkanin alueella. Kiitos. Kiitokset komissaari. Ja nyt sitten puhujalistaan. Ensinnä eh, KPn edustaja Jara Schöplin. Eh, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President, Minister, Commissioner. The report... Kiitos, Tämä Serbia-raportti on minun mielestäni erinomainen ja onnittelut tästä esittelijälle. Serbia näyttäisi siltä, että se on vihdoin viimein päättänyt, että se haluaa itselleen eurooppalaisen tulevaisuuden. Suurin osa poliitikoista on sitä mieltä, että tämä on paras mahdollinen ratkaisu. Tämä päättäväisyys, sitä täytyy tarkastella viime vuosikymmenien myllerrysten puitteissa. Siellä oli ja Jugoslavia romahti, äh, Slobodan Milosevic oli vallassa, pommitukset vuodelta 1999, mafia, rikollisuus, väkivalta, pakolaiset, siis hyvin sortoon perustuva dramaattinen historia. Täten nyt saavutettu on huomattava saavutus ja osoittaa, että vakautusta on saavutettu. Kaksi ongelmaa on edelleen Radko Mladicin siirtäminen Haagiin ja se, että Serbiassa hyväksyttäisiin Kosovon itsenäisyys. Ja tämä, nämä molemmat osoittavat psykologisiin esteisiin. Mladicilla on omat suojelinsa, suojelijansa ja Kosovon kohtalolla on vaikutuksia Serbian tulevaisuuteen, koska jos maa aluetta menetetään, se on aina tuskallista. On muitakin osa-alueita, johon tulisi kiinnittää huomiota. Ensinnäkin hallinnon modernisointi, oikeusjärjestelmän uudistaminen, markkinoiden avaaminen ja myös se, että vanhat arkistot avataan. Serbian ennuste on hyvä mutta nämä tehtävät, joita eliitillä ja yhteiskunnalla ovat edessä, ne täytyy tunnustaa ja myöskin tekniset valmistelut, niiden täytyy mennä eteenpäin. Jos kaikki menee hyvin, niin Serbian tulisi saada vihreä valo tänä syksynä ja sitten ehdokasvaltion asema sen jälkeen. Koko Eurooppa tulee hyötymään siitä, jos Serbia on vakaa ja demokraattinen. Ja ennen kuin menemme eteenpäin, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraan. Servian äh, vara äh, pääjohtaja, äh, pääministeri, olkaapa hyvä, tervetuloa tänne.